Colleghi, diamo inizio ai lavori. Potrei chiamarvi per nome. No niin, hyvät kollegat, aloitamme iltapäivän kokouksen. Meillä on vuorossa Eurovälimeren koskeva kuulemisetilaisuus. Tämä perustuu Missä Pejonin oma-aloite mietintöön Ja lisäksi Välimeren huippukokous, joka järjestetään kesäkuun 7. päivä Barcelonassa, on tässä taustalla. Barcelonan prosessi, Välimeren unioni, on tarkastelun kohteena ja tämän vaalikauden alkuun heti haluamme pureutua tähän kysymykseen – ja ottaa sen ulkoasian valiokunnassa esiin. Tällä tavalla haluamme tarkastella, minkälaista kehitystä Välimeren alueella on tapahtunut. Tietysti suhteet perustuvat jo pitkälle taaksepäin. Meillä on historialliset siteet naapurimaittemme kanssa ja me pyrimme luonnollisesti siihen, että rauha ja rauhanomainen rinnakkaisolo eh, jatkuisi Välimeren alueella. Meillä on moninaisia eh, haasteita ja jotta ne voitaisiin käden tuntuvasti toteuttaa, tarvitaan käytännönläheistä lähestymistapaa. Edustaja Pia onkin ehdottanut, että keskittyisimme kahteen uuteen lähestymistapaan. Ensinnäkin instituutioihin ja sitten rahoitushankkeisiin sekä investointihankkeisiin. Mitä toimielin kysymyksiin äh, tulee, olimme äh, kutsuneet äh, uuden pääsihteeri Masadehin vieraaksemme, mutta valitettavasti hän ei tänään päässyt tänne. Mutta jatkossa hän tulee vieraksemme valiokuntaamme. Joka tapauksessa aiomme käsitellä mietintöä no, tässä yhteydessä. Olemme myöskin ottaneet yhteyttä Ranskan ja Egyptin edustajien, e, edustajien mutta kiireellisen kokouksen vuoksi, joka järjestetään tällä hetkellä Beirutissa, joudumme jättämään nämä vierailut väliin. Toisin sanoen tällainen on tilanne. Ja nyt taas mitä tulee investointeihin, ja hankkeisiin. Olemme saaneet tänne vieraksemme kaksi tärkeää henkilöä. Euroopan investointipankin varapääjohtaja herra Philip Fontenvis Kurtasin ja eh, herra Richard Weberin eh, Euroopan Europe Ed-komission osastopääjohtajan. Ja kiitän heitä läsnäolosta täällä kokouksessamme tänään. Annan puheenvuoron jatkossa heille ja, ja 15 minuuttia kummallekin. Votre invitation. Merci à votre... Kiitos puheenjohtaja ja kiitokset kutsusta. Todella lämpimät kiitokset, koska Euroopan investointivankilla on jatkossa myöskin mahdollisuus tulla puhumaan siitä, minkälaista toimintaa harjoitamme Euroopan unionin ulkopuolella. Michel Camdesyshän laatii selvitystä solidarisuuskysymyksistä Euroopan unionin ja muun maailman välillä. Millä tavoin voimme olla entistä johdonmukaisempia – Euroopan unionin ulkoisessa ohjelmassa toiminnassa. Ja tämä on selvitys, joka annetaan neuvoston ja parlamentin käyttöön. Nyt haluaisin aloittaa viittaamalla selkeä lukuun. Eli viimeisen seitsemän vuoden aikana investointipankki on Euroopan investointi- ja kumppanuusvälineen kautta itse siis ja johdanna sitä, saanut yli 10 miljardia euroa käyttöönsä ja kanavoiduksi Välimeren maihin. Sitä on käytetty, niin kuin sanoin, Euro-Välimeren investointi- ja kumppanuusväli välinen muodossa. Ja se tarkoittaa käytännössä sitä, että olemme viimeisten vuosien aikana ollut suurin rahoittaja Välimeren maiden alueella. Viime vuoden osalta olimme suorastaan ennätyksellisiä, nimittäin rahoitimme 1,6 miljardin varoin yhdeksän Välimeren alueen maan toimintaa. Ja tämän tulemme jatkossa myöskin lehdistötilaisuudessa ilmoittamaan Millä tavoin Euroopan investointipankki panostaa Välimeren unionin. Ensinnäkin rahoituksen muodossa ja myöskin pankkitoiminnan muodossa. Ja samoin harjoitamme myöskin toimielin tyyppistä toimintaa. Jos puhumme nyt ensin rahoituksesta, me haluamme tukea sektorikohtaisia hankkeita, joita Euroopan unionilla on Välimeren alueella. Me olemme viime vuonna lainanneet 1,6 miljardia euroa ja näistä 80 prosenttia käytettiin Euroopan unionin prioriteettihankkeisiin. Tämä on nuori toimintamalli, mutta joka tapauksessa sen puitteissa olemme jo pystyneet rahoittamaan suuren määrän hankkeita. Rahoitus koordinaation puitteissa on tehty päätös kuudesta prioriteettialueesta Keskeisin niistä on saastumisen poistaminen, jota harjoitetaan Euroopan komission ja meidän ja Välimeren kumppanimaiden eh, kanssa yhteistyössä. Ja toinen sektorikohtainen eh, tärkeä hanke on aurinkoenergia ja sen käyttö Välimeren alueella. Ja kolmantena aiheena on merten valtatiet ja, ja maantie- ja moottoritieverkosto laajentaminen. Näitä Euroopan komissio pitää tärkeänä ja se on aluesuunnittelu ja alueellisen lähestymistavan kannalta tärkeä. Tämä ei suinkaan ole kaikki, mitä me pyrimme toteuttamaan. Niin ikään haluamme käyttää kaikkia mahdollisia rahoitustapoja, erilaisia takuja, on mahdollista ottaa käyttöön, kuten myöskin investointivaroja PK-yrityksille. Ja lisäksi pyrimme edistämään julkinen yksityinen sektori yhteistyötä ja Espanjan ja Italian aloite pk-yritysten toiminnan edistämiseksi on myöskin yksi meidän tukemistamme hankkeista. Tulemme pikapuolin kevään aikana saamaan keskipitkän aikavälin arvion siitä, millä tavoin tämä hanke on edistynyt Masrekke maissa ja sen pohjalta saamme paremman käsityksen siitä, miten voimme tilannetta parantaa tulevaisuudessa. Tämä selvitys tulee olemaan valmis toukokuun puolivälissä. Niille, jotka eivät välimerta tunne, tämä voi olla aika eh, yllättäväkin. Esimerkiksi 23.12. itse olin Ramalassa ja käynnistimme siinä yhteydessä televiestintä- ja software-hankkeen ja pakko todeta, että Ramalassa ainakin PK-yritykset olivat korkealla tasolla nimenomaan uuden teknologian piirissä. Tunisissa järjestetään seitsemäs huippukokous toukokuun puolivälissä ja siinä yhteydessä aiomme käsitellä muun muassa kilpailukykyyn liittyviä kysymyksiä. On selvää, että varamme ovat melko rajalliset ja siksi keskitymme erityisesti toimielinpohjaisen avustustoimintaan. Sitten toisesta toimintamme saarasta kumppanuus toiminnasta ja, ja varo, varojen äh, kanavoinnista. Vuonna 2006 käynnistimme äh, kumppanuushankkeita ja luonnollisesti tämä äh, kaikki oikeus lakisääteisten puitteiden piirissä – pyrimme jollakin tavoin samaan aikaiseksi investointipankin toiminnasta ikään kuin Välimeren pankin. Siihen haluamme saada mukaan myöskin kansalaisyhteiskunnan ja näissä puitteissa olemme järjestäneet esimerkiksi Tunnisin konferenssin, niin kuin äsken totesin. Me Luxemburgissa kokoontuu kolme neljä kertaa vuodessa FEMIPin hallintokomitea ja samoin myöskin korkein johto kokoontuu kerran vuodessa. 18. toukokuuta järjestetään Brysselissä seuraava kokous ja tuohon kokouksen ovat kutsutut myöskin valtiovarainministerit. Tämä on toiminta, jota harjoitetaan FEMIPin puitteissa, mutta muutkin alueella toimivat järjestöt on mainittava. Esimerkiksi Marseissa järjestettiin marraskuussa kokous, johon osallistui Maailmanpankki kuusi maata, joista viisi oli Välimeren maita ja myöskin Euroopan investointipankki. Me pyrimme käsittelemään asioita siltä kannalta, ettei mitään päällekkäisyyttä tapahtuisi. Ja otimme painopistealueeksi esimerkiksi kuljetuskysymykset ja muut tärkeät alueet. Meiltä on pyydetty lisätoimia ja sitä, että pystyisimme lisäämään vielä koordinaati, koordinaatiota tällä alalla. Uskoakseni herra Weber tulee selvittämään sitä omassa puheenvuorossaan. Emme tietenkään halua haskata aikaa, emmekä rasittaa äh, byrokraattisin äh, <clears throat> kiemuroin äh, toimintaa. Mutta niin kuin sanottu, olemme innokkaita jatkamaan työssämme ja toivon, että saamme teiltä entistä laajemmat toimintamahdollisuudet ja, ja mandaatin tämän tyyppiselle toiminnalle. Nikola Sarkosi on asettanut komission, jossa itse olen henkilökohtaisesti mukana ja kyseisen ryhmän muut jäsenet ovat Ranskasta esimerkiksi pankinjohtaja ja muita asiantuntijoita. Tarkoituksenamme on saada aikaiseksi käsitys siitä, minkälaisia muita muita rahoitusmahdollisuuksia meillä on. Ensimmäinen kokous järjestetään toinen maaliskuuta ja selvää on, että seitsemässä kesäkuuta järjestettävä huippukokous on yksi niistä etapeista, joihin Ranskassa asetettu työryhmäkin kurottaa. Kiitos. Kiitos tästä esityksestä ja nyt eteenpäin herra Weber, puheenvuoro teillä. Kiitoksia puheenjohtaja, esittelijä, arvoisat jäsenet, hyvät naiset ja herrat. Ensinnäkin sallinette, että kiitän siitä, että minut kutsuttiin tähän erittäin mielenkiintoisen keskustelun ja strategisen keskustelun tänä päivänä. Toivon mukaan tästä myöskin tulee tulosta. Herra Fonten Vivia haluaisin kiittää ja haluaisin vielä palata tähän rahoituskysymykseen, johon ainakin viittasi. Kun tarkastellaan asioita institutionaalisesta puolelta, niin tietystikin rahoitus on tässä tärkeä kysymys. Usein on todettu ajatus, että Välimeren unioni ja eurovälimerikumppanuus, se eteläinen naapuruspolitiikka, tämä on hyvin monimutkainen asia, ei tässä johdonmukaisuutta ja niin poispäin. Minä uskon, että on täysin selvää, että nämä kaikki täydentävät toisiaan. Lähestymistapa on lopun lopuksi hyvin looginen. Taustalla on, tai pohjana Barcelonan prosessi, jonka päin on rakennettu eteen, tätä eteenpäin ja sitten erinäiset pöytäkirjat Barcelonan prosessi, joka pistettiin liikkeelle. Siitä lähdettiin ja sitä tämä on kehitetty pikkuhiljaa. Ja myöskin Barcelonan prosessissa nämä viisivuotissuunnitelmat käyttöön. Ja sitten lähdettiin naapuruspolitiikan saralle, joka tarkoittaa sitä, että suhde syvenee. Se on syvempää yhteistyötä kuin Barcelonan prosessin yhteydessä. Ja tässä on lisäksi muita uusia tekijöitä, alueiden lähestymistapa ja maakohtainen lähestymistapa. Jokainen maa voi itse valita oman suhtautustapansa yhteistyössä unionin suuntaan. Ja nyt sitten ollaan tultu tähän Välimeren unionin ajatukseen. Mitä se käytännössä tarkoittaa? Se on ikään kuin suuri laatikko, joka pitää sisällä nämä kaikki muut elementit. Siinä on yhteinen pohja, ajatuspohja, jota on kehitetty. Tässä syventän suhteita Välimeren alueisiin ja Välimeren alueen ja Euroopan välillä. Ja tämä perustuu yhteisille projekteille. Ja Välimeren unioni on laajempi maantieteellisesti kuin nämä aikaisemmat naapuripolitiikan yhteistyöalueet esimerkiksi. Ja tämä tarkoittaa tietystikin rahoituksen puolella muutoksia. Kun halutaan pistää täytäntöön Välimeren unioni. Tämä tarkoittaa sitä, että tietystikin tarvitaan rahoitusta naapurusvälineistä, mutta toisaalta kyse on myöskin maista, jotka ovat osana Välimeren unionia, mutta jotka eivät ole liittymistä edeltävän avun parissa. Mutta esimerkiksi entinen esi Yhdysvallan valtiot ovat liittymistä edellisen avun parissa, mutta sitten on myöskin Turkki ja joidenkin maiden suhteen ollaan pidemmällä yhteistyössä. Nämä kuuluvat tähän Välimeren unioniin. Ja toisaalta kyse on myöskin Euroopan kehitysrahaston toiminnasta. Ja muutenkin kun tarkastellaan rahoitusta ja hankkeiden rahoitusta Euroopan kannalta katsottuna, niin Välimeren unioni on laajempi kuin mitä usein ajatellaan, ja se on laajempi kuin naapurissa politiikan piiriin kuuluvien maiden alue poliittisesti, juridisesti, institutionaalisesti, kun tarkastellaan asioita. Voidaan ajatella näiden täydentävyyttä ja toisaalta rahoituspuolta. Pri- prioriteettihankkeita Välimeren unionissa on määritelty samoja, osittain samoja hankkeita, samoja pyrkimyksiä kuin Euroopan kumppanuudessa. Nyt on kyse syventämisestä ja kehittämisestä kaikkien näiden vanhojen tuttujen politiikan osa suhteen. On täysin selvää, että kun rahoituksesta puhutaan, perustana on tämä väline. Edellinen puhuja totesi, että Euroopan investointipankki on tälle alueelle jo myöntänyt rahoitusta välineen kautta. Ja Euroopan talousarviosta rahoitusta saadaan 12 miljardia käytöstä rahoitusta tullut naapuri, tai tulee naapurusvälineestä. Ja kaksi kolmasosa, eli kahdessa miljardia tästä naapurusvälineestä menee Välimeren alueen maille. Ja ehkä voidaan lisätä, että jotkut maat, ovat, jotka ovat asosioitunut tähän hankkeeseen, jotkut näistä saavat liittymistehtävää apua. On täysin selvää, että kun tarkastellaan liittyvistä edeltävää apua saavia maita ja toisaalta niitä maita, jotka ovat saaneet naapuripolitiikasta rahaa. Nämä, nämä kaiken tyyppisiä, kummankin tyyppisiä maita on mukana tässä Välimeren unionin yhteistyössä. Kun tarkastellaan unionin talousarviota ja rahoitusvälineitä, voidaan käyttää Välimeren alueen prioriteettien toteuttamiseen, niin nämä ovat samoja prioriteetteja kuin mitä naapuruspolitiikin piirissä. Tarkoituksena on rakentaa ja pikkuhiljaa yhteisten hankkeiden kautta. Ja rahoitus, rahoitusta on olemassa, rahoitusta on saatu, mutta onko rahoitus riittävää? Ei tietystikään, ei todellakaan. Nyt meillä on suuri haasteita edessämme tässä suhteessa. Näiden maiden tuen vastaanottokyky Välimeren eteläpuolella on riittämätöntä useinkin. Uskoakseni ja minun ei tarvitse ei tarvitse olla kovinkaan tarkkanäköinen havaitessaan, että infrastruktuurit ovat huonossa kunnossa ja tämä estää investointeja. On täysin selvää, että tarpeita on hyvin paljon Niitä on jo määriteltykin esimerkiksi ympäristön puolella, saastuminen, aurinkoenergia, uusiutuva energia. Hyvin paljon tarpeita on olemassa. Mitä nyt tarvitaan? Nyt täytyy löytää äh, tarvittavat välineet ja resurssit, jotta voidaan eurooppalaista rahoitusta, jota on käytettävissä, kohdentaa asianmukaisella tavalla. Niitä nämä maat ovat mukana itse tarpeita ja tarvitaan myöskin lisää rahoitusta. Tietystikin äh, uni, Välimeren unionin sihteeristö on mukana ja tiettyjä ehtoja on määritelty avun saamista varten ja valvontaakin harjoitetaan. Kaikki asiat hoidetaan semmoisella tavalla Välimeren unionin toiminnan kautta. Tarkoituksena on keskittyä konkreettisen hankkeisiin. Konkreettia on aina eduksi hankkeita, kun kehitetään rahoitus, äh, rahoitu lisärahoitusta tietystikin täytyy löytää osittain Euroopan unionin talousarviosta, mutta osittain myöskin kahdenvälisestä yhteistyöstä on kyse Euroopan unionin jäsenvaltioiden ja kyseisten kumppanuusvaltioiden välillä. Julkisen ja yksityisen puolen yhteistyö, niin kuin kolleganikin totesi, on tarpeellista. Niitä voidaan mobilisoida riittävät varat infrastruktuurihankkeita varten esimerkiksi. Yksityinen sektori täytyy saada mukaan ja poliittisen sitoumuksen täytyy olla vahva myöskin julkisella puolella ja tietystikin täytyy pyrkiä myöskin saman riittävää rahoitusta aikaa niin, että hankkeet ovat elinkelpoisia, toteuttamiskelpoisia. Tämä tarvitaan yksityisen ja julkisen sektorin yhteistyötä. Kehityspankin ja investointipankin apu on tässä tarpeen, mutta myöskin kahdenvälinen yhteistyö, saksalainen pankki, Saksan kehityspankki KF, 2V on muun muassa ollut mukana ja AFD. Kaikki rahoitusvälineet, rahoituslähteet täytyy käyttää hyväksi, koska tarpeet ovat todella suuria. Kuinka sitten voidaan löytää ratkaisu kaikkiin näihin suurin rahoitusongelmiin ja miten saadaan toteutettua hankkeet. Ensimmäinen vaihe, kuten totesin, on pist- nopeasti luoda tämä Välimeren unionin sihteeristö ja saada sen riittävästi asiantuntemusta. Ja sitten pitää saada poliittinen tahto, riittävä poliittinen tahto aikaan, jotta sihteeristön työ voi toimia ja voidaan määritellä tarpeita ja ennen muuta miten saadaan sitten rahoituslupaukset ja aikeet mustana valkoiselle ja tämä rahoitus liikkeelle, sitten julkisen taikka yksityisen sektorin rahoituksesta tai jäsenvaltioiden omasta rahoitusta tai eri pankkien ja yksityisen puolen rahoituksesta. Näissä olosuhteissa voisi kuvitella, että hyvin piankin Välimeren unioni voi saada aikaan tuloksia – Toivottavasti viiveitä ei enää esiinny. Tietysti voidaan käyttää kaikenlaisia verokkeita ja todeta, että tästä ja tästä syystä välimerunelmien täytäntöönpano on viivästynyt, mutta me kaikki tiedämme, että joskus viiveitä syntyy ja vaikeuksia on edessä. Mutta minä olen havainnut yhden seikan. Silloin kun kyse naapuruspolitiikasta, itäinen kumppanuus toimii. Se on jo lähtenyt hyvin liikkeelle, mutta se lähti liikkeelle myöhemmin kuitenkin ajatukseen kuin Välimeren unioni. Kaikki, jotka osallistuivat Välimeren unioniin, ovat katsoneet, mitä idästä tapahtuu, seuranneet sieltä kehitystä. Naapuruspolitiikka pitää saada kunnollisen tasapainoon. Ja itä on aivan yhtä tärkeä tässä suhteessa kuin etelä, etelä yhtä tärkeä kuin itä. Idässä kuitenkin edistys on ollut nopeampaa kuin etelässä. Kuitenkin voidaan todeta, että idässä ongelmat on vähemmän kuin etelässä. Esimerkiksi Georgia. Tiedetään, mikä ongelma valitsee kaukasuksella hieman kauempana. Eivätkö nämä ongelmat ole, ole kuitenkin vaikeampia ratkaista kuin ne, jotka valitsevat välimerellä, joten ei tätäkään verkota voi käyttää hyväksi. Minä olen kiittänyt samasta huomiosta. Kiitokset herra Weber. Ensimmäisenä puheenvuoron on pyytänyt esittelijän herra Bejan. Kiitos. Kiitokset vieraillemme teidän läsnäolostamme ja siitä, että vastasitte myönteisesti meidän kutsuumme ja sitoumuksestanne toiminnassanne suhtautuminen Euroopan parlamentin taholta. Ja nyt äh, vielä palaan teidän johtopäätöksiin, herra Weber, äh, perustuu siihen, että me haluamme jatkuvasti painottaa maailmanlaajuistumisen vaikutuksia eri alueilla ja siksi haluamme myöskin kehittää Eurooppaa syvällisesti myöskin kohti, kohti etelää ja haluamme lisätä rauhaa, rauhanomaista rinnakkaiseloa äh, vakavaraisuutta myöskin tällä alueella. Äsken puhuttiin aika paljon instituutioista kysymyksistä. Toivon mukaan pian voimme palata niihin. Te sanoitte, että Euroopan välimeriulottuvuuden, välimeren unionin synnyttäminen ei ollut helppoa, mutta nyt maaliskuussa meillä pitäisi olla vahva perusta kuitenkin unionille – Huippukokouksessa kesäkuussa Euroopan parlamentti haluaa antaa suuntaviivoja ja tuoda myöskin samanaikaisesti esiin sen, miten tärkeänä me pidämme sekä institutionaalista että poliittista ulottuvuutta suurissa kysymyksissä. Ja luonnollisesti myöskin hankkeiden rahoittaminen on keskeistä. Haluaisin esittää Neljä kysymystä. Sanoitte, eh, herra Kurtas, että olette tärkein investointien eh, eh, tekijöistä kyseisellä alueella. Mitä muita investoijia on olemassa? Miten paljon esimerkiksi golfmaiden, maiden Persianlahden maiden edustajat, yhdysvaltalaiset ovat läsnä, miten paljon investointeja he tekevät. Sanoitte myöskin, että koordinoitte kuutta keskeistä hanketta. Ja haluaisinkin nyt vielä kysyä hieman lisää näiden hankkeiden etenemisestä ihan konkreettisesti, minkälainen aikataulu niillä on, minkälainen rahoitus ja minkälaista koordinointia on harjoitettu. Kolmanneksi puhuitte vielä aivan lopuksi ehkä, ehkä muotosyistäkin ja puhuitte kuitenkin Ranskan presidentin hankkeesta ja niin sanotusta Eurovälimeren pankki, pankista. Pyytäisin teiltä vielä lisätietoja tästä pankista, minkälaista lisäarvoa se toisi mukanaan ja millä alueilla se toimisi. Minkälaisia kumppaneita saisimme mukaan sekä Välimeren että Euroopan unionin alueelta. Ja vielä neljässä kysymys. Tiedän, että monet ovat tästä huolestuneita, mutta kysyisin vielä investoinneista. Mitkä tekijät jumiuttavat investointeja ja millä tavoin voisimme löytää ratkaisun äh, tähän ongelmaan ja, ja mitä kautta saisimme investoinnit äh, käytännössä äh, toimimaan. Sitten herra Weber, te toitte esiin eri, erinäisiä asioita, mutta jollakin tavoin rivien välistä kuitenkin sain sellaisen käsityksen, että on syytä huolestua. Tällä hetkellä näyttää siltä, että varat eivät ole riittävät. Euroopan parlamentin kanta on selvä. Me olemme jo tuoneet sen esille. Meidän mielestämme Euroopan unionin toiminta, toiminnan oltava luontetaan sellaista, että se aseta vaakalaudella muita hankkeita kyseisellä alueella jos tarkastelemme asiaa rahoituskehyksen puitteissa, millä tavoin tässä valossa näette seuraavan jakson 2014-2019, minkälaista rahoitusta silloin on saatavissa. Puhutte myöskin pääsihteeriin liittyvistä kysymyksistä. Itse yksityisesti näin sen asian aika kielteisenä puolena, että jollakin tavoin tämä nimityspolitiikka ei ole mennyt aivan niin kuin olisi voitu toivoa. Kuitenkin on kyse valtamista summista, kun pääsihteeristön työtä pyöritetään – yli 6 miljoonaa euroa kysymyksessä. Miten tätä toteutetaan? Mitä on tapahtunut? Ja millä tavoin voidaan taata se, että toiminta jatkuu ja millä tavoin komissio ja pääsihteerin välinen työ aiotaan toteuttaa tulevaisuudessa? Toivon näihin kysymyksiin lisävalaistusta. Olkaa hyvä. Ensimmäisenä herra Punta Vilkku taas. Euh, question. Neljä suurta kysymystä. Suokaa anteeksi etukäteen, että en voi välttämättä hirveän kovin yksinker- yksityiskohtaisesti vastata, mutta mitä muuta rahoitusta on kuin komission, kansallisten virastojen, Euroopan investointipankin antama rahoitus, mitä muuta rahoitusta on olemassa? Kannattaa muistuttaa mieliin, että tärkein rahoitus lähti, lähde ovat maahanmuuttajat ja siirtotyöläiset, jotka lähtevät rahaa takaisin kotimaihinsa. Ihmiset, jotka ovat muuttaneet pois Euroopan työhön. He ovat tärkein rahoituksen lähte, lähde. Toinen tärkeä rahoituslähde, joka on tänä vuonna hyvin paljon kärsinyt ja vuonna 2009 ja 2010, ovat ulkomaiset suorainvestoinnit. Ja silloin kun ulkomaiset suorainvestoinnit kärsivät, niin silloin tästä on ikäviä seuraamuksia Välimeren alueella. Mikä suhteellinen merkitys on sitten Persianlahdelta ja Yhdysvalloista tulleilla rahoituksella? Persianlahdelta tullut rahoitus on usein otettu mukaan keskusteluihin, mutta se kyse lähinnä on kiinteistöalan investoinneista. Ne ovat vähemmän tuottavia, vähemmän innovatiivisia ja vähemmän pk-yrityksiä tukevia investointeja. islamilainen, is, islamilaisen maailman kehityspankki on tässä mukana. Silloin kun on kyse suuremmista hankkeista, amerikkalaiset ovat kiinnostuneita ulkomaista suora investoinnista, jois, mutta vain poliittisesti tärkeissä maissa – heidän, heillä on muita takajatuksia kuin esimerkiksi pk-yritysten tukeminen. Mitä tulee sitten kolmen prioriteetin koordinointiin, jotka on määritelty komission puolella? Toteaisin, että nyt on kartoitettu asioita ja tehty tutkimuksia niistä saastumisen, saastumisen kannalta mustista pisteistä Välimerellä ja teollisuusalueet ja satamat on määritelty, joista syntyy valtavia ympäristöuhkia, ympäristösaasteita ja myöskin ikäviä Euroopan kannalta. Tämä on erittäin rat- rat- raskasta työtä. Nämä erittäin suuria investointeja, nämä parannushankkeet. Vuoteen 2020 on tarkoituksena tehdä työtä rannikkoalueiden puhdistamiseksi ja puhtaamman liikenteen aikaansaamiseksi. Mitä meriliikenteeseen tulee ja maaliikenteeseen on laadittu kartta prioriteettihankkeesta. Ja tämä on vastaa suurin piirtein Euroopan unionin alueen liikennehankkeita laajuudeltaan. Mitä maaliikenteeseen tulee, uskon, että kaikkein edistyneen hanki, hanke lähtee liikkeelle liikkeelle pikajunayhteyden laatimiseksi Marokon ja Euroopan välillä. Ja mitä satamiin tulee, tarkoituksena on rationalisoida asioita ja investoida eri satamiin sen varmistamiseksi, että asiat saadaan siellä kuntoon. Ja tämäkin on suuri, suuri työmaa. Nyt ollaan tehty jo tutkimus esimerkiksi tehokkaan logistiikan aikaansaamiseksi satamien ja muun maan yhdistämiseksi siten, että kunnioitetaan ympäristöä ja erityisestikin varmistetaan liikenteen tehokkuus. Sitten pieni lisäys, joka liittyy tähän Välimeren pankkiin. Miksi ei tällaista ole olemassa tänä päivänä? Mitä lisäarvoa sitten saataisiin aikaan? No periaatteessa tämä vastasi sen, että Välimeren maat voisivat olla tasavertaisessa asemassa – Euroopan maiden kanssa. Ja tämä mahdollistaisi erinäiset asiat, esimerkiksi, että voitaisiin antaa paikallisessa valuutassa valtion obligaatioita siten, että Euroopan valtiot ja Välimeren valtio ovat yhdessä valvomassa tätä. Ja tämä mahdollisti sen, että Euroopan, nämä Välimeren kumppanuusvaltiot pääsivät paremmin mukaan tasavertaiseen, tasavertaiseen asemassa. Miksi tästä sitten ole olemassa tänä päivänä? Tietenkin jokainen voi antaa oman kanottonsa, ilmaista mielipiteensä, mutta tässä pelätään syntyvän ylimääräisiä kustannuksia, jotka eivät ole oikeassa suhteessa hyötyihin. Kustannusongelma on yksi ja toinen on problema on se, miten saataisiin varmuus siitä, että täten saataisiin aikaan uutta rahoitusta. Mikäli luodaan uusi institutionaalinen rakenne, niin riittääkö sitten nykyinen rahoitus? Richard Weber totesi, että mikäli lisäarvoa ei synny, mutta kustannuksia syntyy, niin tämä tarvittaisiin joko julkista rahoitusta lisää tai lisää yksityistä rahoitusta. Ja tämäkin aiheuttaa pohdintoja. Neljäs kysymys liittyi investointien liikkeelle saamiseen. jotkut toteavat, että kaikki nämä maat ovat yksinään liian pieniä houkutellakseen merkittäviä investointeja. Ja alueellistuminen, alueellinen, alueellinen yhteistyö on tarpeellista. Tämä on täysin selvää. Ehkä vähemmän selvää Egyptin kuin muiden maiden kannalta, koska Egyptin markkinat ovat kaikkein suurimmat, mutta nämä muut maat yksinään ovat liian pieniä, joten e- Välimeren eteläpuolisen alueen alueellisen yhteistyön luominen olisi tärkeä ulkomaisten investointien houkuttelemiseksi. Ja toinen ongelma on tietystikin talouskriisi. Se osoittaa hyvin, että on vaarassa, että tapahtuu muutoksia. Ja mikäli investoi näihin maihin, joista ei tiedä, mitä tulevaisuus tuo tuodessaan esimerkiksi missä valuutassa investoinnit tehdään, eurossa vai maan paikallisessa valuutassa, niin tämä tietysti vaikuttaa investointien tuomaan tuottoon ja tämäkin epävarmuustekijä estää investointien tekemästä. Ja yksi tärkeä seikka on myöskin se, että yksikään näistä maista ei tähän päivään mennessä ole onnistunut uudenaikaistamaan rahoitusjärjestelmänsä samalla tapaa kuin Euroopan unionissa on uudenaikaistuttu. Joten kaiken kaikkiaan Näissä Välimeren maissa ihmiset säästävät rahaa, käteistä rahaa, mutta he eivät investoi tätä rahaa, koska he pelkäävät, että on tapahtumassa muutoksia. Eikä ole tällaista vakauttavaa tekijää niin kuin Euroopan investointipankki, joka voisi olla takuumiehenä, joten nämä muutokset aiheuttavat epävarmuutta. Esimerkiksi Marokossa ei ole suuria rahoituslaitoksia, jotka voisivat olla takumiehinä näille muutoksille, Ihmiset, joten kestävät investoinnit, pitkän aikavälin investoinnit ovat vaikkavia tehdä, joten nämä kaikki asiat estävät suurten, suuren luokan investointien tekemistä. Kiitos esittelijä. Ensimmäinen kysymykseni investoinnista. Tällä äh, hetkellä luonnollisesti meidän on äh, tarkasteltava unionin äh, talousarviota ja, ja rahoituskehyksen toimintaa Lissabonin sopimuksen valossa. Joten nämä ovat ne säännöt, joiden puitteissa me toivomme. Kaikki tunnemme tason, oli sitten kyse naapuruus tai hakijamaiden suuntaan suuntautuvasta politiikasta – Meillä on kahden väliset toimet ja, ja luototukset, ja tähän voidaan soveltaa samaa periaatetta. Tämänhetkiset investoinnit, rahoitus ja, ja vaikutukset ovat varsin pitkälti velkaantuneisuuteen perustuvat ja, ja niin kuin tiedätte, rahoitusta ei varmasti ole riittävästi tarjolla myöskään tulevina vuosina. Mitä tulee mandaattikysymykseen, tullaan pikapuolin tarkastelemaan uudelleen. Ainakin näin toivomme, toivomme, että saamme tukea jatkossakin Tämä on äärimmäisen tärkeää, kuten myöskin se, että muiden toimijoiden rahoitus on, on mukana tässä kokonaisuudessa. Olivat ne sitten kahdenvälisiä erilaisia toimijoita, espanjalaisia, italialaisia tai muita. Meidän on toimittava yhteistyössä. Se on onnistumisen avain. Luonnollisesti investointipankin kanssa yhteistyössä toiminta on tärkeää, mutta yhtä hyvin myöskin yksittäisten jäsenmaiden pankkien harjoittama yhteistyö on tärkeää. Erilaiset yhdistelmät ovat yhteistuomin pystyneet toteuttamaan yli 5 miljardin investoinnit lainoiden muodossa ja muulla tavoin. Joten tämä on se malli, jota me jatkossakin tulemme harjoittamaan käytännössä. Varat ovat kuitenkin rajalliset ja, ja taas tarvetta on paljon. Me yritämme kuitenkin parantaa esimerkiksi yksityisen sektorin toimintaa, ja niin kuin herra Fonten viime kun tässä totesi, ei kyse ole luonnollisestikaan siitä, että oltaisiin hyväntekijöitä. Ei kyse liikkeellä että investoijat, jotka haluavat myöskin takuutoiminnalleen. Toisaalta tarvitaan taas mahdollisimman laajat markkinat, myöskin oikeudellinen perusta on pystyttävä takaamaan investoinneille, niin kuin jokainen ymmärtää investointeja on pystyttävä, investoinnit on pystyttävä takaamaan. Nämä kaikki ovat lisäkysymyksiä, jotka on pikkuhiljaa myöskin käynnistettävä toimintoina. Sitten kysymys koskien rahoituskehyksiä vuosille 2014 eteenpäin. Olisin melko varovainen, enkä ottaisi vielä kantaa tähän Tietysti lähikuukausina tiedämme lisää. Totta on, että tällä hetkellä hetki ei ole kovinkaan sopiva tämä tyyppisen analyysi, mutta toisaalta että kysymys on tärkeä poliittisesti ottaen. Niin kuin aikaisemmin sanoin, naapuruus sekä etelä- että idän suunta on keskeistä. Ja, ja siksi Meillä on toimielimenä tärkeä rooli tässä kokonaisuudessa ja etenkin teillä budjettivallan käyttäjänä. Mitä taas tulee pääsihteeri toimintaan? Onko 10 miljoonaa euroa riittävä rahasumma toiminnan rahoittamiseksi? Henkilökohtaisesti sanoisin, että kun uusi toimielin luodaan, syntyy paljon ongelmia, erilaisia oikeudellisia kysymyksiä, toimintaongelmia, henkilökunnan palkkausongelmia, niin edelleen. Me olemme vasta saaneet rakenteet luoduksi ja sen jälkeen äh, toiminnan todellinen käynnistäminen kuitenkin vie paljon aikaa, joskin se on välttämätöntä. Mutta tällä hetkellä kuitenkin äh, Pääsihteeristö on jo toiminnassa. Se on hyvä asia, joskin budjetti on vielä varsin vähäinen. Erilaiset painopistealueet, hankkeiden rahoituksen arviointi, erilaiset tutkimukset, asiantuntijoiden kuuleminen ja niin edelleen. Nämä kaikki ovat seikkoja, jotka ovat valtavia kustannuksia. Tietysti toivoisin, jos itse vastaisin tästä hankkeesta pyytäisin lisää rahoitusta, joten voi olla, että 10 miljoonaa euroa on hieman liian vähän, mutta se on kuitenkin tämänhetkinen tilanne. Millä tavoin komissio tulee osallistumaan tähän toimintaan? Luonnollisesti kaikki riippuu rahoituksesta. Ensin on saatava käsitys siitä, mistä rahoista on kyse. Aiomme kuitenkin jatkossa harjoittaa sama periaatetta kuin tähänkin mennessä, eli haluamme ottaa kaikki huomioon pienimmätkin hankkeet. Tietenkään me voi sanoa, että kaikki saavat saman, samat rahat käyttönsä. Tietysti tilanteet ja hankkeet poikkeavat toisistaan, eri tekijät on otettava huomioon, mutta pyrimme kuitenkin antamaan riittävät varat kaikille hakijoille. Entä, entä sitten sihteeristön henkilöstöpolitiikka ja henkilöstön palkkaaminen? Mitä monimutkaisempi rakennelma, sitä huonommin asiat etenevät. Ja siksi pitäisinkin hyvänä sellaista periaatetta, että kaikille ihmisille maksetaan samasta työstä sama palkka. Ja, ja toisekseen haluaisin painottaa myöskin johdon virtaviivaista hallinnointia ja, ja tämä koskee erityisesti hankkeiden rahoitusta. Mutta niin kuin sanottu, jos halutaan saada ihmiset työskentelemään pääsihteeristöön, meidän on myöskin annettava tietyt juridiset takeet heille. Sitten pääsihteeristö on kuitenkin jo toimivassa oleva organismi ja ja sillä on varoja myöskin operatiivisen toiminnan toteuttamiseen. Niin, unohdin vielä viimeisen kysymyksen. Anteeksi puheenjohtaja, aivan lyhyesti. Sihteeri, pääsihteeristö ja komission välisen työn järjestäminen, miten se tulee tapahtumaan. Toivon, että Barcelonan sihteeristö ja Euroopan komissio toimivat synergian puitteissa mutta se tarkoittaa käytännössä sitä, että komissiosta lähetetään ainakin joku henkilö Barcelonaan. Pääsihteeristöllä on siis poliittinen rooli, joten se edellyttää sitä, että sekä operatiivisella että poliittisella sektorilla on oma, oma, oma työntekijänsä, oma edustajansa en luonnollisesti ota äh, kuitenkaan tähän sen enempää henkilöpoliittisesti kantaa. Kiitos. Nyt äh, meillä on aikaa äh, muihin kysymyksiin ja itse haluaisin sitten ensin kysymyksen liittyen ilmastonmuutokseen. Haluaisin kysyä, minkälaisia vaikutuksia sillä voi olla Välimeren alueelle – Herra Panzeri on seuraava kysyjä. Quanto tempo a disposizione? Miten paljon minulla on aikaa? Allora, posso fare... 45 minuuttia. No, volevo fare brevissime considerazioni, poi non so, riterrà... Halusin esittää pari huomiota vierailemme. Ja, ja jos saan vielä tämän vastaukset, niin olen varsin tyytyväinen. Saimme tietoja tämänhetkisistä linjauksista, mutta kuitenkin ponnistuksista huolimatta yleiskuva ei ole kovinkaan myönteinen tällä hetkellä. On totta, että kahdenvälisten suhteiden osalta esimerkiksi taloudellisella saralla edistysaskeleita on, on otettu, mutta joka tapauksessa viitekehykset ovat aika usein melko huonot ja, ja itse ainakin olen varsin pettynyt. Näyttäisi siltä, että juna meni jo ja nyt siihen uudestaan mukaan pääseminen on vaikeaa. Siksi minun mielestäni meidän olisikin nyt keskityttävä miettimään sitä, minkälaisia ongelmia meillä on niin sanottu Barcelonan prosessi on jo vanha asia. Sehän synnytettiin jo 15 vuotta sitten. Sen tavoitteita ei ole saavutettu ja, ja uudelleenkäynnistäminen mielestäni näissä olosuhteissa ei ole kovinkaan helppoa. Tämä olisi hyvä nyt pitää mie- mielessä ajatellaan muita kysymyksiä, kylmää sota, Marokko ja Algerian välillä, Libanon ja, ja ylipäätään lähi tilannetta, nämä kaikki ovat ongelmallisia kysymyksiä ja puhutte siitäkin, miten pitkälti maat ovat todella kaukana toisistaan, vaikka olisivat naapurimaita. Joten näissä olosuhteissa alueellistaminen, jota äsken peräänkuulutettiin, ei varmastikaan ole kovin helppo toteuttaa. Eli jos halutaan kehittää tilannetta, edistää ja vakauttaa aluetta, olisi lähdettävä siitä liikkeelle, että ymmärtäisin, mistä nämä syyt, mihin ongelmat perustuvat, mitä syitä taustalla on. Toisaalta meillä on olemassa myöskin hyvin epätasapainoisia kahdenvälisiä sopimuksia, jotka pitäisi saada järjestykseen. Ja tämä kaikki voi hyvinkin tuoda mukana vielä suurempia ongelmia. Ja tämän rinnalle vielä ottaisin esiin muutama kysymyksiä, joihin tekin, herra Weber, puutuitte. Viime vuosina nimittäin Eurooppa on siirtänyt omat kiinnostuksen kohteensa Balkanin alueelle ja Itä-Eurooppaan ja rahoja, erilaisia varoja on asetettu näiden alueiden käyttöön paljon enemmän kuin Välimeren alueelle. Eurooppa on siis keskittänyt tarmonsa lähinnä maahanmuuttokysymyksiin ja islamilaisen terrorismin ja sen vastaisen kamppailun, nyt kun palaan taas puhumaan Välimeren alueesta – Nämä ovat poliittisesti tärkeitä eh, seikkoja. Mutta siitä huolimatta eh, toimintamallimme ei näytä nyt eh, käytännössä onnistuvan. Se on ehkä onnistunut Itä- Itä-Euroopan maiden kanssa ja Balkanin maiden kanssa harjoitettu yhteistyön piirissä, mutta nyt Välimeren kanssa tämä malli ei toimi. Päinvastoin uskon, että olemme saaneet jopa kielteistä kehitystä joillakin aloilla aikaan voi olla, että jatkossa ainakin joissakin maissa kehitys, suuntuu, kehitys muuttuu todella kielteiseen suuntaan. Eli eh, ehkä kannattaisi, kannattaisi pyrkiä laaja, laajan näkökulman käyttöön pikemminkin kuin ottaa erikseen eri, eri sektorikohtaisia aloja tarkastelukohteeksi. La parola al collega Kiitos ja sitten herra Milamon. Presidente, yo celebro mucho que, este, que ustedes estén hoy aquí con nosotros. Kiitos puheenjohtaja, olen äärimmäisen tyytyväinen siitä, että olette täällä vieraana. ja puhumme Välimeren maista sekä pohjois- että eteläisen puolen maista. Itse espanjalaisena tietysti alue on äärimmäisen merkittävä. Se on kaikille merkittävä. Herra Pantseri jo puhuikin monista seikoista, jotka itsekin ajattelin ottaa tässä esiin, joten menen suoraan kysymyksiin. Äsken puhuttiin pääsihteeristä, molemmat vieraamme puhuivat pääsihteeristön roolista. Minkälaisia ongelmia tähän liittyy ja mitä voitaisiin tehdä, jotta pääsihteeristön toimintaa ei enää Vaikeutettaisiin. Mitä tässä odotellaan? Herra Weber sanoi jossakin vaiheessa, että pääsihteeristö on välttämätön, mutta haluaisin kuitenkin äh, vielä lisävalaistusta. Nimittäin äh, suhtaudun jonkun verran epäilevästi äh, siihen, oli, onko tällainen pääsihteeristö ylipäätään tehokas ja, ja välttämätön. Sitten toinen kysymys herra Funter puhui siitä, miten tärkeää alueellistaminen ja etelä-etelä yhteistyö on. Mielestäni se on välttämätöntä, mutta toisaalta taas usein kun puhutaan suurista hankkeista, esimerkiksi moottoritien hankkeesta, kun samanaikaisesti Marokko ja Algeria rajalla on suuria ongelmia – Onko tällainen etelä-eteläpanostus ylipäätään järkiperoinen lähestymistapa? Grazie, la collega. Kiitos. Ja Benara. Eh, merci. Alors, euh, alors que nous sommes dans une crise écologique. Nyt kun meillä on ekologinen kriisi ja energiakriisi, toivoisin, että yksi tärkeimpiä haasteita Euroopan alueella on päästä eroon fossiilisista energialähteistä ja siirtyä käyttämään uusiutuvia energialähteitä. Tchernobylissä on voitu tutkia niitä seuraamuksia, joita ydinvoimasta on paikalliseen väestöön. Ydinvoima ei ole puhdasta energiaa, eikä sitä voida pitää uusiutuvana. Mutta toisaalta ydinvoiman kehittäminen siviilikäyttöön – saattaa johtaa myöskin ydinvoiman käyttöön tai ydinmateriaalin käyttöön sotilaisiin tarkoituksiin. Iran on nyt kehittämässä tätä teknologiaa. Israel on myöskin maa, jolla on ydinase, eikä se ole kyllä ydinsulkusopimusta myöskään. Tänä päivänä voimme havaita, että ainoa ratkaisu ydinasevarustelukilpailun estämiseksi on se, että maata jotka ovat, nyt kun maat, jotka katsovat olevansa uhattuna, itsekin ryhtyvät kehittämään ydinaseita, niin tätä, tämä kiihtyvä varustelukilpailu, ainoa ratkaisu siihen on ydinvoiman tai ydinaseiden käytöstä poisto. Euroopassa kuitenkin pyritään myymään tätä teknologiaa levittämään sitä muualle. Tästä saattaa tulla valtava katastrofi ja myöskin ydinjätteiden varastointi on valtava uhka tuleville sukupolville – Meidän täytyy toimia ennen kuin liian myöhäistä. Meidän täytyy nyt päästä eron ydinvoimasta nyt, heti. Entä sitten rahoituspuoli? Miten aiotaan rahoittaa uusiutuvan energian käyttöä näiden Euroopan hankkeiden yhteydessä ja minkä tyyppisistä hankkeista on kyse? Kiitos. Merci. Alors, euh, la collègue Marielle de Sarnez. Marielle de Sarnez seuraavana. Je... Kiitoksia. Haluaisin palata vielä tähän energiakysymykseen hieman eri näkökulmasta kuin edellinen puhuja. Uskon, että yhteinen veden hallinnointi esimerkiksi Etelämaissa on äärimmäisen tärkeää, koska täten voidaan yhteisvoimin hallinnoida vettä, josta ei voi myöskin poliittinen kysymys. Energiakysymys niin ikään on erittäin tärkeä. Tältä kannalta katsottuna haluaisin kuulla teidän kummankin näkemyksen desertek tekniikasta Kyse on satojen miljoonien eurojen investoinnista, tai pikemminkin jopa 400 miljardista, jotka aiotaan investoida aurinkopaneeleihin Saharan alueella. Uskoakseni tämä kysymys on poliittisesti erittäin tärkeä. Rahoitus on tärkeä, mutta toisaalta filosofinenkin puoli täytyy muistaa. Kats- katsotaanko, että mikä nyt hieman kärjestän, onko olla Euroopassa valmiita rahoittamaan tällaisia hankkeita, jotka, joilla luodaan tätä energiaa tuolla ja sitten tuodaan tätä samaa energiaa Eurooppaan, vai voidaanko löytää etelä-etelä-investointeja tai sijoittajia, jotka joilla ei ole oma lehmä ojassa niin voimakkaasti kuin meillä, ja voitaisiko pikemminkin tuottaa energiaa Välimeren eteläpuolista aluetta varten? Ja voitaisiinko kehittää siellä toimintaa, vaikka se sitten uhkaakin olla kilpailuasemassa Euroopan kanssa? Kollega Giannaku, e poi la parola di nuovo... Kiitoksia sitten viimeinen puheenvuoro kollega Giannakolta ja sitten herra Pejanille viimeinen puheenvuoro. Kuulisin mielelläni kuuntelin näitä esitettyjä kantoja tämän kuulemistilaisuuden aikana, myöskin näitä kommentteja, jotka koskevat mahdollisia menestyksiä ja epäonnistumisia. Minulla on se vaikutelma, että se mikä on erityisen tärkeää on se, että jos arviointi olemista olevista ohjelmista on tehty, meidän täytyy olla sisällöllinen analyysi niiden todellisesta menestyksestä tai epäonnistumisesta. Ja jotta tämä voidaan arvioida, niin täytyy katsoa, että nämä ohjelmat, tehdäänkö ne se tavoite mielessä, että kaikki raha saataisiin menemään takaisin näihin suuriin insinööriyhtiöihin, jotka hoitavat suuria projekteja suuriin EU-maihin, vai onko tavoite se, että todellista apua saataisiin näihin maihin. Ja autammeko me niitä oikeasti? Demokraattinen hallinta ja kaikkien kansallisten osallistuminen ja naisten osallistuminen ovat kuitenkin vielä sivuraiteilla asioina. Minulla on se vaikutelma puheenjohtaja ja voisin kysyä keskustelulta että kun autetaan, kun EU auttaa ma- muita maita, niin avun täytyy olla ehdollista ja edellytykset ovat ne, että hallitukset, joita rahoitetaan, niin ei pitäisi osallistua järjestäytyneen rikollisuuteen, huumeiden kauppaan, ne pitäisi demokratia tukea. Ja Välimeren maissa ja islamilaisissa maissa demokratian taso ei ole sitä, mitä meidän mielestämme pitäisi olla. Ja tilanne näissä maissa, esimerkiksi Egyptissä, kun 436 lukiota tai korkeamman koulutuksen laitoksesta, niin vain 30 niistä ovat rahoitettuja islamilaisista instituutioista. Haluammeko painostaa näitä maita demokratisoimiseen vai eikö se meitä lopulta kiinnosta? Onko vain taloudellinen välintulo kyseessä? Kiitos. Pyydän nyt saada kysyä vielä esittelijältä, haluatteko käyttää puheenvuoron nyt vaiko asiantuntijoiden puheenvuoron jälkeen? myöhemmin, jälkeen siis. Heidän jälkeensä, selvä. Merci, monsieur le président. Kiitos puheenjohtaja. Aloitan viimeisen huomion vastaamalla. Meillä on arviointia nyt puolentoista vuoden ajalta eri asiantuntijoiden kommentit, jotka ovat joskus kriittisiäkin, on käytettävissänne ja herra Kamdisusen ryhmän työn tulos on niin ikään saatavissa. Sieltä löytyy kaikki yksityiskohdat, joten materiaa on kyllä käytettävissä. Sitten alueellistamiskysymys, johon äsken viittasin, ja myöskin etelä-etelä-yhteistyö. Minun mielestäni tämä on välttämätöntä hankkeemme kannalta, ja tämä tarkoittaa konkreettisesti sitä, että egyptiläinen toimija oli käytännön tasolla toteuttamassa hankkeen Algeriassa. Ja samalla tavoin esimerkiksi Tunisian ja Algerian välillä on tapahtunut yhteistyötä. Mitä tulee Jerusalemin ja Ramalan väliseen toimintaan, sähkö, alalla toiminta olisi saman periaatteen mukaista. Eli ensin sopimus allekirjoittaisin palestinalaisten piirissä ja, ja sen jälkeen israelilaisten piirissä. Tässä yhteydessä puhuimme suurista infrastruktuurihankkeista, mutta tällaista teknologiavaihtoa voidaan harjoittaa myöskin pienemmissä puitteissa. Sitten yleisempi eh, kysymys, eh, jota eh, käsiteltiin laajasti, ilmastonmuutos ja, ja energiakysymykset ylipäätään. Puhuin siitä, miten suuri ja merkittävä aihe ilmastokysymys ja, ja, ja, ja energiakysymys on Välimeren eteläiselle alueelle. Puhuttiin myöskin kahden miljardin euron varauksen asettamisesta. Se on nimenomaan tarkoitettu ilmastonmuutoskamppailuun äh, ja kamppailuun äh, sekä energiapoliittisiin äh, toimiin tarkoitettua rahaa. Mitä tämä tarkoittaa? Kyse on nimenomaan teknologia painotteisesta lähestymistavasta, enkä ota nyt millään tavoin kantaa ydinvoiman käyttö eri eh, tarkoitusperiä varten. Jordaniassa joka tapauksessa eh, rakenteella ydinvoimalla ja miksi sen rahoittaminen on mahdollista. Siksi, koska olemme hyväksyneet eh, energiapoliittisen eh, lähestymistavan, joka perustuu siihen, että erilainen eh, energia miksi siinä valinta perustuu kunkin jäsenmaan omaan päätökseen. Olemme käyttäneet tätä samaa periaatetta myöskin investointipankin toiminnassa ja sen rahoitustoiminnassa. Luonnollisesti me painotamme uudistuvan energian käyttöä, mutta myöskin esimerkiksi Desertec-suunnitelma, johon Rouvas äh, edustaja viittasi, se on pitkän tähtäimen hanke, joka kuitenkin perustuu siihen, että aurinkoenergiaa käytettäisiin jatko, jatkossa enemmän. Olen kutsunut Desertekin edustajat Luxemburgin ja olemme yhdessä selvittäneet, minkälaisia erilaisia teknologisia keinoja meillä on käytössämme. Joskin suuria kysymyksiä on, kuten vesi, vesiongelma, En tietenkään tarkoita sitä, että me käyttäisimme aurinkoenergiaa ja hankkisimme aurinkoenergiaa eurooppalaista käyttöä varten etelästä. Päinvastoin meidän on otettava huomioon sen taso, miten paljon ihmiset haluavat käyttää sähkön kulutukseen esimerkiksi Israelissa varoja sähköenergian käyttö on paljon vähemmän kuin mitä taas esimerkiksi aurinkoenergialla tuotettu sähkö käyttö olisi. Monet maat ovat tällä, tällä sektorilla paljon kilpailukykyisempiä kuin Euroopan unionin maat konsana. Puheenjohtaja pyytää hiljaisuutta. Marokko varsinkin on todella korkealla tasolla. Se on äh, itse asiassa juuri luonut äh, viraston, äh, joka vastaa aurinkoenergian käytöstä. Ja toimimme heidän kanssaan yhteistyössä. Monsieur le Président, comme le temps tourne, je vais essayer d'être Kiitos puheenjohtaja. Yritän puhua hyvin sähkösanan tyylin kuin aiemminkin. Haluaisin vastata joihinkin elementteihin ja kysymyksiin, jotka liittyvät ilmastonmuutokseen. Muun muassa Rova Sarneisen kysymys ja Rova Benaradin kysymys ja meidän kollegansa kysymys. Kaikki liittyvät uusiutuvan energiaan ja ympäristön suojeluun ja ilmastonmuutokseen, koska loppujen lopuksi nämä liittyvät kaikki toisiinsa. On täysin selvää, että yksi merkittävistä kehitysakseleista Välimeren unionin suhteen on juuri energia ja uusiutuva energia ja ympäristön suojelu. Tarpeet ovat erittäin suuria ja myöskin potentiaali on erittäin suurta, koska loppujen lopuksi haluamme olla hyväntekijöitä, mutta toisaalta haluamme toimia yhteisen hyvän vuoksi. Haasteet ovat tavan suuria. Voimme tehdä enemmän yhteistyötä eurooppalaisten yritystenkin kanssa, jäsenvaltioiden kanssa ja Välimeren kumppaneiden kanssa. Kaikki yhteistyössä keskenään yhteitä tavoit- yhteisiä tavoitteita, kun pyritään toteuttamaan teknologiaa, edistynyttä teknologiaa, tarvitaan tärkein oma roolinsa kaikki näiden hankkeiden yhteydessä. Tästä syystä, niin kuin herra Panserikin totesi, katson, että ei pidä nyt kaihtaa sitä ajatusta, että joidenkin jäsenvaltioiden suunnalla on etuna toimia etelän suunnalla yksittäin. Tai jo, jo, miksi jotkut jäsenvaltiot kiinnostavat tekemään enemmänkin yhteistyötä idän kuin etelän kanssa. Meidän kaikkien yhteinen haasteemme on kaikki yhteiset haasteet löytyy yhtä hyvin idästä kuin etelästäkin. Maahanmuutto, ympäristö, energia ovat kaikki yhteisiä jokapäiväisiä ongelmia. Nämä ongelmat eivät tunne rajoja. Meidän taloutemmekin ovat nivoutuneita toisiinsa, olipa sitten kyse Saksasta, Ranskasta, Italiasta tai yhdistymiskuningasvalta mistä tahansa muustakin maasta, Espanjasta niin poispäin. Voisin tässä olla kaikki jäsenvaltioita. Nyt ollaan tultu energia, energian ja teospolitiikan ja rahoituspalveluiden Kiinan talouden suhteen sellaiseen tilanteeseen, että kaikki riippuu kaikesta ja strategioiden täytyy olla yhteisiä myöskin ympäristön saralla. Olisi hyvin sinisilmäistä ajatella muuton. Olisi tyhmä ajatella, että jollakin pohjoisen maalla ei ole mitään intressiä sen suhteen, mitä etelässä tapahtuu, vaan kaikkien täytyy olla yhtäällä kiinnostunut siitä, mitä tapahtuu pohjoisessa, idässä ja etelässä, koska kaikki on kytköksessä kaikkeen. Etelä on aivan yhtä tärkeä, tärkeä Saksan ja Pohjoismaiden kannalta kuin perinteisten eteläisten jäsenvaltioiden kannalta kautta lähellä välimerta tai välimerellä. Naapuruspolitiikan filosofina on juuri tämä. Se on kaikkien etujen mukaista. Meillä on yhteiset strategiset tavoitteet vakauden ja talouden kannalta ja yleistenkin tavoitteiden kannalta sekä idässä että etelässä on aivan yhtä lailla yhteiset edut kyseessä. Rova Janakulle toteaisin, että että kaikki eurooppalaiset ohjelmat ovat tässä sellaisen voidaan ottaa kyseeseen. Euroopan investointipankki tekee väliaikaisia tai määräaikaisia arviointeja, ja ne ovat julkaisuja, jotka ovat myöskin parlamentin tie saatavilla esimerkiksi verkkosivun kautta. Nämä tutkimukset ovat täysin puolueettomia, ja näiden pohjalta voidaan toimia. Siellä ovat mukana kaikki mainitset, mainitut elementit. Mitä Välimeren maihin tulee, tilanne ei ole siellä täydellinen niin kuin ei missään muuallakaan. Uskoakseni ei ole välimeripolitiikan tuloksena ja Barcelonan prosessin tuloksena, koska tietystikin henkilökohtaisesti voin todeta, että kun olen peräänkuutettu yhteistyötä jo pitkän aikaa Välimeren alueella, vuodesta 1997 lähtien, Barcelonan konferenssista lähtien. Minua on aina hämmästyttänyt se, missä määrin on jätetty huomiota tai huomaamatta se, mitä on saatu jo aikaan, mitä on jo tehty. Barcelonan prosessi henkilökohtaisesti minun kannaltani katsottuna on ollut menestys. Se usein unohdetaan. Tietystikään ei ole vielä päästy siihen, mitä haluttaisiin saada aikaan. Barcelonan prosessi on tietysti lähidän kannalta epäonnistunut. Olisi silmästä kuvitella, että kun tarkastan taloudellista kulttuurista ja yhteiskunnallista yhteistyötä Barsan prosessin yhteydessä, niin tietystikin tarkoituksen myöskin saada aikaan jatkuvaa vuoropuhelua. Olisi tyhmä kuvitella mitään muuta. Barsan prosessi toimii kolmella eri taholla ja nämä, näin kolmen tahon yhteistyö on ollut menestyssä. Olemme siitä, mistä prosessista on kyse etelästä, idästä tai pohjoisesta niin usein ollaan pettyneitä tuloksiin ja meidän täytyy olla pragmaattisia tässä suhteessa. Barcelona on minun mielestäni onnistunut. Se, nyt täytyy päästä pidemmälle. Täytyy saada se uudelleen liikkeelle ja uutta pontta siihen. Mitä tähän sihteeristökysymykseen tulee? Miksi sihteeristö on tarpeellinen? Voin vain todeta, niin kuin herra Vilan Monkin, että sihteeristö on tarpeellinen, koska se on se paikka, jossa kaikkien täytyy olla mukana tekemässä konkreettista työtä. Välimeren, alueesta, kun on, Välimeren uniosta kun on kyse, niin tietystikin siellä on ministeritason kokouksia, virkamistason kokouksia ja määräaikaiskokouksia muutenkin. Ja jatkuus täytyy taata. Sihteeristö takaa tämän jatkuvuuden. Sihteeristö on se taho, jossa jatkuvasti käsitellään näitä asioita. Sihteeristö hoitaa yhteyksiä, hoitaa jatkuvuuden johdonmukaisuuden ja sihteeristö on se, joka voi tarkastella hankkeiden rahoitusta ja rahoituslähteitä ja pitää kaikki osapuolet ajantasalla. Ultima. Kiitos. Ja vielä esittelijä Pia loppusanat. Yes. Kiitos puheenjohtaja, kiitokset kollegoille huomioista, kysymyksistä. Kiitokset niin ikään molemmille vierailemme teidän valaisevista vastauksistanne. Nyt kolme kysymystä. Lähteekseni herra Pantserin huomioista. Me emme voi sallia sitä, että hanke epäonnistuu ja siksi meidän on tuotava esiin Euroopan parlamentin nimissä se, että haluamme olla mukana tiivisti mukana Euroopan välimeri, väl, eurooppalaisessa välimeriunionin hankkeessa. Oli sitten kyse maahanmuuttokysymyksistä tai mistä tahansa, meidän on pidettävä huoli siitä, että pysymme mukana maailmanlaajuistumishankkeissa ja, ja, ja olemme valmiina. Jotkut mahdollisesti ovat sitä mieltä, että Euroopan parlamentin ei ole syytä olla täysipainoisesti tässä mukana, mutta äh, näin se ei kylläkään ole. Puhuitte poliittisesta ja filosofista lähestymistavasta ja pääsihteeristöstä. Kaikki, jotka äh, ovat tarkastelleet äh, lähi rauhanprosessia, ovat huomanneet, että kun edistystä on tapahtunut, usein palestinalaiset ovat olleet siinä veturina. Tämä on se filosofinen lähestymistapa, jota minä suosittelen. Sitä paitsi, niin kuin totesitte, palestiinalaishallinnon edustaja on nimenomaan terve, toivottanut tervetulleeksi hankkeet heidän alueellaan. Siksi meidän on institutionaalisissa puitteissa edistettävä hankkeita, koska sen avulla meillä on mahdollisuus löytää ratkaisu myöskin tuolle alueelle. Ja sitten vielä kolmas asia, jota ei tänään ratkaista, mutta siitä on kuitenkin käytä keskustelua. Millä tavoin voidaan toteuttaa koko järjestelmä, erityisesti ajatellen Euroopan välimeriunionin parlamentaarikkoja – Pääsihteeristö on sinänsä hyvä ajatus ja miksei myöskin jäsenvaltiot, komissio ja Euroopan parlamentti tässä kokonaisuudessa mukana. Mutta nyt on vielä selvitettävä se, millä tavoin tämä toteutetaan käytännössä, mikä muu rooli meillä on kuin toimia talousarvion osalta valvovana valvojana, millä tavoin pystymme osallistumaan äh, toimintaan. Haluaisin, äh, että Euroopan parlamentti olisi äh, mukana ei pelkästään budjettipolitiikan puitteissa, vaan myöskin hankkeiden ja yhteistyön seurannassa. Nimenomaan siksi, että yhteistyö myöskin Euroopan parlamentin jäsenten ja, ja Välimeren maiden parlamentin jäsenten välillä olisi hyödyllistä. Kiitos vielä kerran kaikille. Kiitos minunkin puolestani loistavasta mietinnöstä ja koko kuulemistilaisuudesta. Kiitos kaikille. Bene colleghi, se volete prendere... Arvon kollegat, pyydän kaikkia asettautumaan nyt aloilleen. Ja jos joku on poistumassa salista, pikaisesti pyytäisin sitten poistumaan, koska meillä on paljon äänestettävää, paljon tarkistuksia. Ja sen jälkeen meillä on vielä laajennettu puheenjohtajiston kokous ja aika rientää. Siksi on syytä aloittaa. Toivoisin, että ottaisitte myöskin äänestyskortit esiin, jotta voisimme toteuttaa koeäänestyksen. Pitääkö teidän mielestänne nyt äänestyskokeilu tehdä? Ei, voimme katsoa sitten äänestyksen pyörteissä, onko kaikki kunnossa. Ensimmäisenä meillä on kysymyksessä edustaja Lokpiirillinen äh, mietintö, lausunto 1.1.4 äh, neljä äh, vedetty pois ja niin voimmekin ottaa tarkistuksen 22 edustajalta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten eteenpäin 23. Esittelijän Tarkistus puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sen jälkeen suullinen tarkistus esittelijältä. Kutonen siis puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seitsemän vedetty pois ja 24. Seuraavaksi esittelijältä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja kuten Yleensäkin en kysy tyhjää ääniä. Jos joku haluaa sitä tyhjää, se on tuotava erikseen esiin. Sitten esittelijältä kahdeksikko tarkistus puoltoaine siitä vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 25 seuraavaksi esittelijältä puolesta. Tyh, vastaan. Hyväksytty. 26 puolesta. Vastaan hyväksytty. 12 puolesta vastaan hyväksytty. 27 puolesta vastaan hyväksytty. 14 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja sitten 15 puolesta vastaan hyväksytty. No näyttäisi, että nämä voitaisiin ottaa yhdessäkin 16, 17 ja 18 puolesta vastaan hyväksytty ja eteenpäin 19 puolesta vastaan hyväksytty 28 puolesta vastaan hylätty 21 puolesta vastaan hyväksytty johdantosan kappale 5 tarkistus 2 puolesta vastaan hyväksytty ja vielä kolmonen johdantosan kappale 6 esitelliltä puolesta vastaan hyväksytty sitten koneäänestys koko lausuntoluonnostuksesta ja äänestys alkaa. Aspettiamo che tutti voi. Odotamme, että kaikki äänestävät. Muutama sekunti vielä. Näyttäisi siltä, että kaikki ovat äänestäneet. Äänestyksen tulossa 57 puolesta, yksi vastaan ja kaksi tyhjää. Onnittelut esittelijälle. Passiamo ora alla, ehm, progetto di relazione. Seuraavaksi mietintö, jonka on laatinut edustaja Ensin viisi vuorossa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kutonen, Koppa Pasku puolesta vastaan hyväksytty. Seitsemän Butikofer Bratner puolesta vastaan hyväksytty. Jäännös Varno Garcia kahdeksikko puolesta vastaan hyväksytty. Suullinen esittelijän tarkistus ja puoltoaineet siitä vastaan hyväksytty. Löysin 9, yhdeksikkö puolesta vastaan hylätty. Kompromissi yksi esittelijältä ja puoltoaineet vastaan hyväksytty. Seuraavaksi 12, koska mut raukeavat 12 menossa puolesta vastaan hylätty. 13, koppapas kukvaltieri puolesta vastaan hyväksytty. 14, samat eh, laatijat puolesta vastaan hyväksytty. 15, edelläkin samat äh, laatijat puolesta vastaan hyväksytty 16. Puolesta vastaan hyväksytty. Suullinen äh, tarkistus kaksi Kovalvan Norjan puolesta vastaan hylätty. Kompromissi kaksi esittelijältä ja puoltoäänet vastaan hyväksytty eteenpäin 24 vuorossa kohdassa 5a kolmessa osassa ja ensimmäinen osa puolesta vastaan hyväksytty toinen osa puolesta vastaan hylätty ja kolmas osa puolesta vastaan hylätty. 25 puolesta vastaan hylätty. 26 Van Orden puolesta vastaan hylätty. 27 Butikofer Bratner puolesta vastaan hyväksytty. Suullinen tarkistus 3 esittelijältä ja puoltoaineet vastaan hyväksytty. 29 kilometriä puolesta vastaan hyväksytty. 30 puolesta vastaan hyväksytty. 31 Daffilta kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan hylätty. Toinen osa puolesta tarkistus 31 ensimmäisestä osasta ja äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Tulos 33 puolesta, 29 vastaan, yksi tyhjä. Hyväksytty. 31 tarkistus edelleenkin. Puheenjohtaja sanoo kolmas kohta. Kyseessä on toinen osa. Ja puoltoäänet vastaan hylätty. 32 hyvä norden puolesta vastaan hylätty. 33 DAF puolesta vastaan hylätty. 34 puolesta vastaan hyväksytty. 35 puolesta vastaan hyväksytty. 36 puolesta vastaan hyväksytty. 37 emme äänestä siitä, koska se on samanlainen kuin 36, niin kuin paperissa lukee 38 puolesta vastaan hyväksytty. Kompromissi 3 puolesta vastaan hyväksytty. Seuraavana tarkistus 46 kaalerilta ja puolesta vastaan jollette nosta käsiä, selkeästi en näe tulosta. Uudemman kerran 46 ja No niin, nyt, nyt rupeaa tilanne selkiytymään. 47 puolesta. Hyvä, hyvä. vastaa. Hyväksytty. 48 puolesta. Vastaan. No loistava. Hylätty. 49 puolesta vastaan hylätty. 50 puolesta vastaan hylätty. 31 kahdessa osassa. Ei, meni vahingossa sivuissa sekaisin. 52. No niin, jäi sivuväli 52 puolesta vastaan hylätty. 53 puolesta vastaan hyväksytty. 53. äänestys 53. Gaaler. Äänestys alkaa. Olet kaikki äänestäneet ja 31 puolesta ja 33 vastaan hylätty. Viisikymmentäneljä puolesta vastaan hylätty. 55 puolesta vastaan hylätty. 56 puolesta vastaan hyväksytty. 57 puolesta vastaan hyväksytty. 58 puolesta vastaan. Hylätty 59 puolesta vastaan. Hyväksytty 60 puolesta vastaan. Hyväksytty suullinen tarkistus 4 esittelijältä ja puolesta vastaan. Hyväksytty. Eteenpäin 62 puolesta vastaan hylätty. 63 puolesta vastaan hylätty. 64 puolesta vastaan hylätty. 65 puolesta vastaan hylätty. 66 puolesta I just want Herra Duff. check on... Uh... Haluaisin vain, että 65 tarkistettaisiin. Se taisi ole hy- hyväksytty. Eh, beh, avevamo respinto, eh? mi sembrava chiaro, però se... Vaikutti selvältä, koska jo äänestimme siitä, en tiedä voimmeko vielä palata siihen. Se näytti kyllä selvästi hylätyltä. Kysyn vielä sisteristöltä. Tuomio annettiin jo. Voimmeko vielä palata siihen? No niin, hyvä. Tarkistamme siis tuloksenne. 65. Nimenhuutoäänestys. Äänestys äänestys alkaa. 65. Chiudiamo la... Äänestys päättyy. Olisi ihan selvä. 52 vasta. Ei, tranqu- ei in pace, onorevole Duff. Eh? no, ihan rauhassa vaan, ei tässä mitään ongelmaa, herra Duff. Favorevoli. 66 puolesta vastaan hylätty. 67 kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan hylätty, toinen osa puolesta vastaan hyväksytty. 68 puolesta vastaan hyväksytty. 69 puolesta vastaan hylätty. 70 puolesta vastaan hylätty. 71 puolesta vastaan hylätty. 72 kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan hylätty. Toinen osa puolesta vastaan hyväksytty. 73 puolesta vastaan hylätty. 74 puolesta vastaan hylätty 75, ei äänestetä 76, seuraavaksi puolesta vastaan hylätty 77 puolesta vastaan hylätty 78 puolesta vastaan hylätty 79 puolesta vastaan hylätty 80 puolesta vastaan hylätty 81 puolesta vastaan hylätty 82 puolesta vastaan hyväksytty 83 puolesta vastaan hyväksytty 84 puolesta vastaan hylätty 85 puolesta vastaan hylätty 86 puolesta vastaan hylätty suullinen tarkistus 5 esittelijältä puolesta Vastaan. Hyväksytty. Kompromissi tarkistus 4 puolesta vastaan hyväksytty. Eteenpäin 94 tarkistus seuraavaksi puolesta vastaan hylätty. 95 raukea 96 puolesta vastaan hylätty. 97 puolesta vastaan hyväksytty. 98 puolesta vastaan hylätty. Nyt taas vähän näyttää siltä, ettei enää tarmoa löydy käden nostamiseen 99 puolesta. Kiitos vastaan hyväksytty 100 puolesta vastaan hylätty. Suullinen tarkistus yhdeksän esittelijältä ja puolesta vastaan hyväksytty. 103 puolesta vastaan hyväksytty. Suullinen esittelijän tarkistus 10 puolesta vastaan hyväksytty. 105 puolesta vastaan hyväksytty. 106, 110, 113 ja 115 yhdessä puolesta vastaan hylätty. 107 puolesta vastaan hylätty. 108 puolesta vastaan hylätty. 109 puolesta vastaan hyväksytty. 111 puolesta 114 siis. No, mitä, mikä nyt on ongelmana? Uh, va bene il 111? 111 vai? Eh, was approved, I think. The... Komensin oli hyväksytty mielestäni. Hy- hyvä, okei. Okay. Like to clarify. Halusin vain selventää sen. Eh, ho detto approvato, no? Niin, siis minä sanoin kai hyväksytty. En tiedä, mistä oli kyse, mikä oli ongelma. No niin, 111 puolesta vastaan, hylätty. 112 puolesta vastaan, hyväksytty. Suullinen tarkistus esittelijältä siis 11 vuorossa puolesta vastaan hyväksytty. 12 edelleenkin esittelee suullinen tarkistus puolesta vastaan hyväksytty. 13 suullinen tarkistus esittelijältä puolesta vastaan hylätty. 114 puolesta vastaan hylätty. 100 Herra Lambsdorff. Bemerkung, Herr Vorsitzender. Es ist... Lyhyt huomio. Eikö yleensä ole niin, että kun sosiaalidemokraatit, liberaalit ja vihreät äänestävät yhdessä, niin silloin on enemmistö? Mutta kun rutiininomaisesti sanotte rispento, niin eikö pitäisi katsoa vähän tarkemmin näitä? Kaksi-kolme kertaa on jo näin käynyt. Haluatteko tarkistaa tarkistuksen 13 sähköisesti vai? Aber En tiedä mistä oli kyse, mutta oli yksi äänestys, jossa siis kaikki tällä puolella olivat puolesta ja, tai äänestivät yhdessä ja sitten Ylis Pentto sanottiin, että en muista enää mikä kohta se oli. No mi ricordo neanche io. En minäkään enää muista. Haluatteko siis palata vielä tarkistuksen 13. Selvä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 33 puolesta, 31 vastaan. tyhjä nolla. kun tällaisia pieniä eroja on, jolle te nosta kättä selkeästi, niin siis nyt Petrolini, italialainen näyttelijä, usein näytellessään kuunteli, kuunteli mitä katsomusta kuului ja, ja joskus hän sai kivan väärinkäsityksen aikaiseksi sillä. Ja näin tässäkin nyt sitten näytti tapahtuvan, mutta Mennäänpä eteenpäin. 116 puolesta vastaan hylätty. 117 puolesta vastaan hylätty. 118 puolesta vastaan. No niin, nyt, nyt näkyy paremmin tuloskin hylätty. Sitten 119 puolesta vastaan hylätty. 120. Se on identtinen eteenpäin 121 puolesta vastaan hylätty. 122 ja 125 yhdessä puolesta vastaan hylätty. 123 kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan hylätty. Proviamo il voto elettronico. Otetaan tämä sitten sähköisesti. Ensimmäinen osa 123 tarkistuksesta ja äänestys alkaa. Chiusa la votazione. Äänestys päättyy. 30, puolesta 34 vastaan hylätty. Sitten toinen osa puolesta vastaan hylätty. 124 puolesta vastaan hyväksytty. 126 puolesta vastaan hylätty. 127 puolesta vastaan hyväksytty. 128 puolesta vastaan hylätty. 103, 129 puolesta vastaan hylätty. 130 puolesta vastaan hyväksytty. 131 puolesta vastaan hyväksytty. 132. If I can, uh, I, would, I would like to withdraw uh, amend- Haluaisin vetää pois 132 ja 282, koska nämä ovat katetut muissa tarkistuksissa. Selvä. Sata 32 ja siis välinen nyt 133 puolesta vastaan hylätty. 134 puolesta vastaan hylätty. 135 kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan hyväksytty, toinen osa puolesta vastaan hylätty. No, bene, sì, sì. No niin. Äänestys alkaa. Toinen osa ää, tarkistuksesta 135. Äänestys päättyy. 36 puolesta, 24 vastaan hyväksytty. 136 puolesta vastaan. Hyväksytty 137 puolesta vastaan. Hylätty 138 puolesta vastaan. Hyväksytty. 139 raukea, 140 seuraavaksi puolesta vastaan hylätty, 141 puolesta vastaan hylätty, 142 puolesta vastaan hyväksytty, 143 puolesta vastaan hyväksytty, suullinen tarkistus 14 esittelijältä puolesta vastaan hyväksytty, 15 esittelijän suullinen tarkistus puolesta vastaan hyväksytty. 144 puolesta vastaan hyväksytty. 145 puolesta vastaan hylätty. 146 puolesta vastaan hyväksytty. 147 puolesta vastaan hylätty. 148 puolesta vastaan hyväksytty. 150 puolesta vastaan, hylätty 151 puolesta vastaan, hyväksytty 152 puolesta vastaan, hyväksytty 153 puolesta vastaan, hylätty 154 puolesta vastaan, hyväksytty 155 puolesta vastaan, vastaan hyväksytty 156 puolesta vastaan hylätty 157 puolesta vastaan hylätty 158 kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan hylätty toinen osa puolesta vastaan hyväksytty 159 puolesta vastaan hylätty. 160 puolesta vastaan näyttäisi äh, äh, hylätyltä. Sitten 161 puolesta vastaan hylätty. 162 kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan hylätty. Toinen osa puolesta vastaan hyväksytty. 163 puolesta vastaan hylätty. 164 puolesta vastaan hylätty. 165 kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan hyväksytty. 166 puolesta vastaan hylätty. 167 puolesta vastaan hylätty. 168 puolesta vastaan hylätty. 169 puolesta vastaan hyväksytty. 170 puolesta vastaan hylätty. 171 puolesta vastaan hyväksytty. 172 puolesta vastaan hylätty. Kohta 48 ei äänestetä, eli tarkistus 173 puolesta vastaan hylätty. 174 ei äänestetä, 175 puolesta vastaan hylätty. 176 puolesta vastaan näyttäisi hyväksytyltä 177 puolesta vastaan hyväksytty 178 puolesta vastaan hyväksytty kompromissi 5 puolesta vastaan hyväksytty eteenpäin. Tarkistus 184 puolesta vastaan hylätty. 185 puolesta vastaan hylätty. 186 puolesta vastaan hyväksytty. 187 puolesta vastaan hyväksytty. 188 puolesta vastaan hyväksytty 189 puolesta vastaan, hyväksytty 190 puolesta vastaan, hyväksytty 191 puolesta vastaan, hylätty 192 puolesta vastaan, hylätty 193 puolesta vastaan, hyväksytty. Kompromissi 6 puolesta vastaan hyväksytty. Eteenpäin tarkistus 199 ja siitä puolta puoltoäänet, vastaäänet hylätty. 200. Se on vedetty pois. 201 puolesta. 201 puolesta vastaan hyväksytty. 202 puolesta vastaan hylätty. 203 puolesta ei, vaan 204. Tuo äsken vedettiin pois, joten 204 puolesta vastaan hylätty. 205 puolesta vastaan hylätty. 206 puolesta vastaan hylätty. 207 puolesta vastaan hylätty. 208 puolesta vastaan hylätty. 209 puolesta vastaan hylätty. 210 puolesta vastaan hylätty. 211 puolesta vastaan hyväksytty 212 puoltoainet vastaan hyväksytty 213 puolitoista, äh, puolesta, vastaan ylätty 214 puolesta, vastaan hyväksytty 216 puolesta, vastaan ty, hylätty 215 puolesta, vastaan hylätty sitten kompromissi seitsemän kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan hyväksytty. Ja toinen osa puolesta vastaan hyväksytty. 222 olisi seuraavana ja se on vedetty pois, joten 224, kun edellinenkin vedettiin pois, ja 224 puolesta vastaan hylätty. 225 puolesta vastaan hylätty. 226 puolesta vastaan hyväksytty. 227 puolesta vastaan hylätty. 228 puolesta vastaan hyväksytty. 229 puolesta vastaan hylätty. 230 puolesta vastaan hyväksytty. 231 puoltoäänet vastaäänet hylätty. 232 puolesta vastaan Ja sitten Sitten kohta 1.1 puolesta vastaan hyväksytty. 2 puolesta vastaan hylätty. Kolmas tarkistus vielä puolesta vastaan hyväksytty. Ja vielä tarkistus neljä puolesta vastaan hyväksytty. Loppuäänestys sähköisenä äänestyksenä. Koneäänestys alkaa. Äänestys päättyy. Kaksi ääntä puuttuu vielä. 48 puolesta, kuusi vastaääntä ja kuusi tyhjää. Laajalla enemmistöllä hyväksytty mietintö siis. Onnittelut esittelijälle. Ja sitten pöytäkirja merkitä vielä, että valtaiset suosiosoitukset saatiin tälle äänestykselle. Nyt näköjään pyydetään puheenvuoroja. Haluaisin vain kertoa, että kun tästä mietinnöstä äänestetään, GUE on aikeissa jättää oman vähemmistö, vähemmistön kantaa edustavan mietintönsä tämän rinnalle. Nääriä naturalmente. Siis täysistuntoa varten, selvä. No niin, tässä oli nyt tämän päivän äänestys ja sitten täysistunnossa on taas asiat eri lailla, eli teidän versionne tulee sinne. Sitten ulkoasioista heti äänestämään 21 puolesta vastaan hylätty. Pyytäisin teitä nyt nostamaan kädet selkeästi, koska muutoin taas aikaa kuluu, kun joudutaan sähköisesti äänestämään. Sitten 22. Sì, allora, mi viene detto dal segretariato. Sihteeristö toteaa, että ehkä ette tiedä, mistä nyt on kyse, mitä äänest, mistä äänestetään. Äänestämme yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan äh, mietintöä allekirjoittanut siinä esittelijänä. I, il primo, eh... Ja äänestimme jo ensimmäisestä tarkistuksesta 21, samoin toisesta 22 tarkistuksesta sitten eteenpäin. Herra Duff. Olen kovin kiitollinen, että selvititte se, mitä teemme, mutta näissä olosuhteissa, jos voisimme aloittaa alusta, niin se kyllä auttaisi asiaa. Va bene, allora, Sopi, Eli tarkistus 21 ja puoltoäänet siitä. Contrari. Vastaan. Hylätty. 22 puolesta. Vastaan. Hylätty. 23 puolesta. Vastaan. Hyväksytty. Kompromissi 1 puolesta. Vastaan. Hyväksytty. 29 seuraavaksi puolesta vastaan hylätty. Suullinen tarkistus yksi ja puolto äänet vastaan hyväksytty. 31 puolesta vastaan hyväksytty. 31 puolesta vastaan hylätty. Kompromissi 2 puolesta vastaan hyväksytty. Seuraavaksi suullinen tarkistus kaksi puolesta vastaan hyväksytty. 38 puolesta vastaan hylätty. 30 ei, vaan 41, koska edelliset jäivät pois puolesta 41 menossa vastaan hylätty. Kompromissi. Aha. Koneäänestys 41. Tarkistusäänestys alkaa. Oh, Sono ancora otto persone. Kahdeksan äänestäjä vielä odotellaan. Kahdeksan ei ole äänestänyt. Kolme. Kolme puuttuu edelleen. Tre persone che devono avere un caffè. Nähtävästi kolme edustajaa tarvitsee nyt kahvia tai jotain muuta virkistystä. 8.29. 29 eh, puolesta. Siis puolesta ja 28 eh, vasta, eli yhdellä eh, puolesta hyväksytty. 41, 42 puolesta vasta hyväksytty ja eteenpäin 44 puolesta vastaan hyväksytty 45 puolesta vastaan hyväksytty 47 è stato coperto dalle tuli jo katetuksi kompromissitarkistuksessa, joten niin, siis 47 puolesta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 pitäisi vielä äänestää. Questo è un argomento che non riesco mai. 27 a 28 è passato. 28 eh, kontra 27 hyväksytty. 48 puolesta vastaan hylätty. 49 puolesta vastaan hyväksytty. Kompromissi 4 puolesta vastaan hyväksytty. Eteenpäin 50 puolesta vastaan hylätty. Salafranca vuole. Herra Salafranca, haluatteko käyttää puheenvuoron tässä kohtaa? Kyllä, puheenjohtaja, haluaisin ehdottaa suullista tarkistusta kohtaan kahdeksan, joka olisi eh, lisäys. Euroopan eh, ulkoisen palveluyksikön käynnistys eh, on tärkeää, mutta sen on toteuduttava sillä tavoin, että demokratia ja budjettisäännöt toteutuvat. Va bene, allora. Selvä. Sopiiko tämä suullinen esitys, jonka herra Sala Frankka juuri nyt äsken luki? Hyvä, puolesta, vastaan. Selvä, hyväksytty. Se ei già stato adottato. Andiamo a... Hyväksytty. Eteenpäin 50 puolesta. 51. Eh, ei, vaan siis 50, 53 kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta Vastaan. Hylätty. Toinen osa. 53 menossa. Puolesta vastaan. Hyväksytty. 54, niin ikään kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan hylätty. Toinen osa puolesta vastaan hyväksytty. Kompromissi 5, puoltoäänet vastaan hyväksytty. 58 puolesta vastaan hylätty. Me lasketaan. No niin, sitä odotinkin jo. Koneäänestys 58 tarkistus minusta ja äänestys alkaa. No niin, nythän menee hyvin. Ainoastaan yksi jätti äänestämättä. No, äänestys päättyy. 35 puolesta 23 vastaan. Hyväksytty. No niin, kannatti tarkistaa. Ihan oikein, kun sitä pyysitte. Sitten kohta 61 puolesta vastaan. Hyväksytty. 62 puolesta vastaan hyväksytty. Kompromissi 6. Tässä kohtaa on syytä todeta, että tätä on hieman tarkistettu. Lause undermines the coherence and consistency on korvattu weakness and independence muotoilulla. Ja niinpä ehdotan, että äänestämme sitä tässä muodossa. Eli kompromissikuutoinen äh, tällaisella äh, sanatasoisella muutoksella ja puoltoaineet siitä vastaan hyväksytty. 68 seuraavana ja puolesta vastaan hylätty. Aha, 68 koneäänestys, äänestys alkaa. solito giallo del eh, collega dormiente. Niin, taas joku näyttää olevan nukkuvien puolueesta. 32 puolesta, 26 vastaan, hyväksytty siis 69 puolesta vastaan, hyväksytty 70 puolesta vastaan, hyväksytty 71 puolesta vastaan hyväksytty. 72 puolesta vastaan hylätty. 73 puolesta vastaan hyväksytty. 74 puolesta vastaan hylätty. 75 puolesta vastaan näyttäisi hylätyltä. No, perché c'è i verdi, i socialisti e liberali. Facciamo, facciamo. Tarkistetaan tämä. 75. Koneäänestys. 5. E Chiusa la votazione. Äänestys päättyy. 29-29, eli hylätty. Bene, andiamo, quindi respinto. Se... 76 puolesta vastaan hyväksytty. Suullinen tarkistus 3 puolesta vastaan hyväksytty. 78 puolesta vastaan hylätty. Kompromissi 7. 78, jaha. Koneäänestys 78. Äänestys alkaa. Venticinque 34, hyväksytty. Sitten kompromissi 7 ja puoltoäänet vastaan hyväksytty. Eteenpäin 79 puolesta vastaan hylätty. 80 puolesta anteeksi. No niin, nämä raukesivat, joten eteenpäin kompromissi kahdeksan. Tähän tarvitaan pientä selvitystä. Tämä äänestys toteutetaan kahdessa osassa. Ensimmäinen osa on teksti kokonaisuudessaan ilman muotoilua and gender balance. Ja nyt ensimmäinen osa ilman kyseistä osaa puolesta vastaan. Hyväksytty. Ja nyt äänestämme toisesta osasta. tämä lauseosan kera puolesta vastaan hyväksytty. Bene. Allora andiamo all'86. Vot- Eteenpäin. 86 puolesta vastaan Nyt en kyllä näe yhtä näe tulosta. 86, koneäänestys, äänestys alkaa. Oh, perfetto, siis sen tunt- No niin, kaikki äänestivät. 30 vastaan ja 25 puolesta hylätty. 87 puolesta vastaan hylätty. 88 puolesta vastaan hylätty. 89 kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan hylätty. Toinen osa puolesta vastaan hyväksytty. 90 ja puoltoäänet vastaan hyväksytty. 91 puolesta vastaan. En, en pystynyt tulkitsemaan tulosta. Jollette nosta käsiä, niin en, en pysty tulkitsemaan tulosta. 90 koneäänestys. Ei, vaan siis 91 puheenjohtaja korjaa. 91. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 35 puolesta, 25 vastaan hyväksytty. 92 puolesta vastaan hyväksytty. 93 puolesta vastaan hylätty. 94 puolesta vastaan hylätty. 95 puolesta vastaan hyväksytty. 96 puolesta vastaan. No, näyttää hyväksytyltä. Kompromissi yhdeksän puolesta vastaan hyväksytty. Suullinen tarkistus neljä kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan hyväksytty. Sitten kompromissi 10 puolesta vastaan hyväksytty. Seuraavana 107, koska välissä olevat tarkistukset raukesivat puolesta vastaan hyväksytty. 108 puolesta vastaan anteeksi vaan 108 Pakko ottaa koneäänestys. En näe, näe tulosta. 108. Äänestys alkaa. 31 vastaan, 28 puolesta hylätty. 109 puolesta vastaan hylätty. Kompromissi 11. Kolmessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan hyväksytty. Kolmas osa puolesta vastaan hyväksytty. Ja nyt rauennettiin jälkeen siirrymme äänestämään 117 tarkistuksesta puolesta vastaan hylätty. 119 eli puolesta vastaan hylätty. 120 puolesta vastaan hylätty. Allora, voto elettronico. Koneäänestys 120. Äänestys alkaa. Yksi, joku ei nyt näköjään äänestä vaikka kortti onkin laitettu laitteeseen. No niin, hyväksytty. 34-26 ääni. 121 puolesta vastaan. Hyväksytty. 122 puolesta vastaan. Hyväksytty. 123 puolesta vastaan. Hylätty. 124 puolesta vastaan. Hylätty. 125

No niin, minun täytyy nyt korjata. 128 raukea, koska hyväksymme 127 tarkistuksen. 129 kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan hyväksytty ja toinen osa puolesta vastaan hylätty. Suullinen tarkistus 5 puolesta vastaan hyväksytty 130 puolesta vastaan hylätty 131 puolesta vastaan hylä, hyväksytty 132 puolesta vastaan hyväksytty 133 puolesta vastaan hylätty 100 134 on vedetty pois ja 135 kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan hylätty. 135 toinen osa puolesta vastaan hyväksytty. Suullinen tarkistus 6 puolesta vastaan hyväksytty. 136 puolesta vastaan hyväksytty. Seuraavaksi kompromissitarkistus 12. Siihen liittyen kohta kohdalta äänestys aina sanan yhteistyöstrategia Cooperation Strategy asti ja sen jälkeen toinen osa loppuosa kappaleesta. Eli ensimmäinen osa puolesta vastaan hyväksytty. Toinen osa koko loppukappale puolesta vastaan hyväksytty. 138 puolesta vastaan Hyväksytty. Suullinen tarkistus 7. Tässä on pieni muutossa. Ehdotan, että äänestämme seuraavalla tavalla. Ensi, viimeiset sanat. Van. Into integration into EU korvaavat European Perspective-muotoilun. Jos teille sopii, niin muutamme muotoilua tällä tavoin ja sitten äänestämme. Ensimmäinen osa tarkistuksesta, eli suullinen tarkistus seitsemän puolesta vastaan hyväksytty. Ja toinen osa puolesta vastaan hyväksytty. 139 vedetty pois ja kompromissi 13 tässä vielä pieni muutos esitettävänä. Seitsemäs rivi on mutual respect jälkeen lisätään and reciprocity. Tämä lisätään. Sopiko näin? Tämä pikku muutos. Mutual respect and reciprocity. Hyvä. Äänestämme näin. Puolesta Kompromissi 13 menossa, siis puoltoäänet. Vastaan. Hyväksytty. 146. Kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan. Hylätty toinen osa puolesta vastaan. Hyväksytty. 147 puolesta vastaan hyväksytty. 148 puolesta vastaan hyväksytty 149 puolesta vastaan hyväksytty 150 puolesta vastaan hyväksytty 151 raukea 152 puolesta vastaan hylätty 153 kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan hyväksytty toinen osa puolesta vastaan hylätty. 154 puolesta vastaan hylätty. 155 raukea. 156 seuraavana puoltoäänet vastaan. Pyydän anteeksi, mutta tulos ei ole selvä, joten äänestämme koneellisesti 156 tarkistuksesta ja äänestys alkaa. Rapovidi. Jollen näin tulosta, niin on pakko tehdä syventävä tarkistus. Vielä puuttuu ääniä. Ette näköjään nyt ole hereillä kaikki. 26 vastaan, 31 puolesta hyväksytty, 157 raukeaa, 158 puolesta vastaan hylätty, 159 puolesta vastaan hylätty, Suullinen tarkistus kahdeksan puolesta vastaan hyväksytty. 160 puolesta vastaan hylätty. 161 puolesta vastaan hylätty. 162 puolesta vastaan hylätty. 163 puolesta vastaan hylätty. 164 puolesta vastaan hyväksytty 165, ei äänestystä, koska edelleen hyväksyttiin 166 ja puoltoäänet vastaan hylätty. 167 kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan hyväksytty, toinen osa puolesta vastaan hylätty. Sanoisin ei, no niin, selvä. Tarkistamme. Toinen osa tarkistuksesta 167 äänestys alkaa. Manca sempre una presente, chiudiamo 24 a 30. 33 puolesta, 24 vastaan hyväksytty. 179 eh, puolesta vastaan Hyväksytty. 168 puolesta vastaan. Anteeksi virhe. 168 tarkistus, sitä, sitä ei äänestetäkään, koska 179 on identtinen. Ja eteenpäin näin ollen 169 vuorossa ja puoltoäänet siitä vastaa äänet hyväksytty. Suullinen tarkistus 9 kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan hyväksytty, toinen osa puolesta vastaan hyväksytty. 170 ei äänestetä. 173 on seuraava äänestettävä tarkistus ja puoltoäänet siitä vastaan hylätty. 174 puolesta vastaan hylätty. 175 puolesta vasta hyväksytty. 176 puolesta vastaan hyväksytty. 177 puolesta vastaan hyväksytty. 178 raukeaa. 180 puolesta vastaan hyväksytty. 181 puolesta vastaan hyväksytty. Sen jälkeen johdotosan kappaleet Tarkistus kolme puolesta vastaan. Hyväksytty. Kahdessa osassa tarkistus neljä. Johdanto-osassa, johdanto kappaleessa A puolesta vastaan. Hylätty. Toinen osa puolesta vastaan. Hyväksytty. Tarkistus viisi puolesta vastaan. Hylätty. Kompromissi 18 sanoi puheenjohtaja. Ei, vaan kompromissi 14 ja siitä äänet vastaan hyväksytty. Sitten seitsemän ensimmäinen osa, kahdessa osassa siis tarkistus seitsemän, johdanto on kappaleessa B. Ensimmäinen osa puolesta vastaan hylätty, toinen osa puolesta vastaan hyväksytty. Tarkistus kahdeksan puolesta vastaan hylätty. Yhdeksän. Sitä ei tarvitse äänestää, joten kymppivuorossa puolesta vastaan hyväksytty. Suullinen tarkistus 10 puolesta vastaan hyväksytty. Eteenpäin. 13 johdanto-osan kappaleessa D, puoltoäänet, vastaäänet, Hyväksytty. 15 puolesta vastaan. Hylätty 16 puolesta vastaan. Hylätty 17 puolesta vastaan. Hyväksytty 18 puolesta vastaan. Hylätty 19 puolesta vastaan vastaan hyväksytty 20 väliin. Sitten tarkistus 1 puolesta vastaan hylätty. Kaksi puolesta vastaan hyväksytty. Seuraavaksi äänestykset, jotka liittyvät eh, budjettivaliokunnan lausuntoon. Ensimmäisenä eh, tarkistus 1. Erikseen siis nämä budjettivaliokunnan lausunnon eh, osa 1 puolesta vastaan hylätty. Neljä puolesta vastaan hyväksytty. Kahdeksan puolesta vastaan hyväksytty. Yhdeksän puolesta vastaan hylätty. Kymmenen puolesta vastaan hylätty. Loppuäänestys koneäänestyksenä. Äänestys alkaa. Chi è questa? Questo è l'ultimo, Abbiamo ancora tre persone che non hanno votato. Kolme eh, ääntä puuttuu vielä. Eikö kahvi nyt auttaisi tässä? Äänestys päättyy. 51 puolesta, 4 vastaan, yksi tyhjä. Hyväksytty ja onnittelut eh, esittelijälle. Prego, onorevole. Eh. Herra Mayer. Kiitos puheenjohtaja. Niin kuin jo aikaisemmin eh, esitettiin koordinaattoreiden kokouksessa, ryhmäni tulee esittämään vähemmistömietinnön, koska olemme todella eh, etäällä tämän hyväksytyn mietinnön suunnasta. Grazie molto. Kiitos tästä kohteliasta kohteliasta kommentista. Meillä on enemmistö takana, mutta teillä on täysi oikeus esittää vähemmistö mietintö täysistunnossa, niin kuin aikaisemmin todettiin. Nyt Gaalerin mietintö, jossa on ainoastaan yksi äänestettävä kohta vastuuvapaus 2008. Tarkistus yksi, puoltoäänet vastaan. Hyväksytty. Ja nyt koko päätöslauselma, kokonaisäänestys, koneäänestyksen äänestys alkaa. Diamo ancora qualche... Vielä joltakin puuttuu ääni. Äänestys päättyy. 50 puolesta, ei, ei vastaan ja kolme tyhjää. Onnittelut esittelijälle ja näin päättyvät tämän päivän äänestykset. Itsekin. Meillä on seuraavana vuorossa lainattu puheenjohtajiston kokous, joka käynnistyy saman tien, kun